Good morning, ladies and gentlemen. Huomenta, hyvät naiset ja herrat. Tervetuloa tähän epätavalliseen saliin. Täällä yleensä ei ole kokouksia, mutta... No niin. Yritän tunnistaa teidät kaikki. Voimme varmaan aloittaa kokouksen, valiokunnan kokouksen. Teillä on esityslista. Voidaanko esityslista luonnos hyväksyä? Fannisteroi. Thank you, thank you, thank you very much for being... Kiitos, että olemme täällä pöydässä, pöydässä tänään. Niin huomiona vaan voin esitystä hyväksyä, mutta kaksi kysymystä. Ensinnäkin kun Trova Greitsu ei päässyt paikalle, kun oli muuta velvoitteita viime kerralla, sanottiin, että tulkoon ensi kerralla. Sitten tuli pyyntö, että nähtäisiin uusi pääjohtaja, että opimme tuntemaan hänet paremmin. Siis nämä kaksi asiaa. No ihan vain mietteenä myöhemmin on koordinaattoreiden kokous. Niin ei ehkä nyt tälle esityslistalle, mutta seuraavalle olisi ehkä tärkeää ajatella, että tulisi päätöslauselma regivaliokunnalta täysistunnolle tämän vuoden lopussa. Jäsenvaltiot sopimusten perusteella täyttävät ennakkoehdot ja ne, jotka voivat esittää strategioita saattavat menettää rahansa itse kaudella. Eli kysymys on kriittinen. Ja nyt ajatella myöskin äänestystä valiokunnassa päätöslauselmasta, että saataisiin nopeampi vauhti. Ja mm, ensi vuoden alussa myös täysistunnossa sitten tiedettäisiin, mikä asiantila on. Tämä saattaisi olla aloite, johon ryhminä voisimme osallistua. Mielestäni se on tarpeen, koska se odottelee liian pitkään. Sitten varmaan budjettivaliokunta joka tapauksessa ryhtyy aloitteeseen sanoa, miten asiat ovat. Ja sitten täytyy uudelleen aikatauluttaa raha. Mikä on komission näkemys siitä, että kauden, miten kauden rahat käytetään? 360 miljardia, jotka meillä on käytettävänä. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana ei ilmeisesti lisäänyt ollenkaan. Eli lähestymistapa ryhmien kesken hyvin valmisteltuna regivaliokunnassa. Siis otin sen nyt esille, koska se koskee esitylistaa ei tämän päivän, mutta seuraavassa. Seuraavalla esitylistalla keskustelu, mahdollisesti teksti. Ja ehkä olisimme valmiita tekstin laatimaan. Okei, kiitos kovasti. Nyt kun vielä jäseniä oli tulossa sisään, niin pystyin puhumaan vähän pidempään. This is because of the... Ehkä se johtuu tästä kokoussalista. Kiitoksia. Se melkein liittyy esityslistaan, mutta ilmeisesti esityslista nyt on tänäiseen kokouksen hyväksytty ja jatkamme sitten seuraavissa kokouksissa uusien esityslistojen kanssa. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Tänään minulla on ilmoitusasioita. Ensinnäkin Kreikkaan menevä valtuuskunta 18.20. syyskuuta. Kolme viikkoa sitten erikin valtuuskunta kävi Kreikassa. Kävimme Tesalonikissa ja Ateenassa. Meillä oli 11 kokousta erilaisten poliittisten tahojen kanssa. Meillä oli kiintoisaa keskustelua Janis Tregesakisen kanssa, joka on varapääministeri, ja sitten Alexis Cheritis, joka on talouden varaministeri, ja sitten tapasimme muita päätöksentekijöitä aloja paikallistasolla. Ja siellä oli myöskin Tesanoikin pormestari ja varapormestari ja Ateenan pormestarin edustaja – sitten keskustelimme rakenneuudistusyksikön edustajien kanssa. Keskustelimme monista kiintoisista hankkeista, myöskin kiistanalaisista hankkeista, kuten Thessalonikin metrosta, ja sitten myöskin Pirejan menestyksekkäistä hankkeista, samoin Ateenan Meillähän on tämä sihteeristön valmistelma raportti, ja se sitten jaetaan teille kaikille. Näitä paperikopioita on saatavana tänään. Eli tämä siis Kreikasta. Mielestäni se oli onnistunut käynti. Tulokset olivat mielenkiintoisia. Ikävä kyllä kuvat eivät näytä tässä niin hyviltä mitä on vaikea tunnistaa kuvista, mutta ajatuksena oli, että saataisiin lisää kuvia. Mutta siis tämä käynti oli mielenkiintoinen ja myönteinen. Me odotimme enemmän ongelmia, mutta sitten tapasimme hallinnon eri tasojen edustajia Kreikassa. He uskoivat, että meidän tulee jatkaa työtä ja he olivat sitoutuneita siihen, että he osoittivat, mitä tuloksia on saatu rakennerahastoista. No, kollegat voivat ehkä kertoa enemmän tästä sitten, kun meillä on aikaa tai kun haluatte tästä keskustella. Sitten toinen asia, Meillä on tämä vuotuinen kokous huomenna iltapäivällä. Ja muistuttaisin vain puoli kolmesta viiteen iltapäivällä alueiden komitean rakennuksessa. Tämä liittyy tähän alueiden viikko-tapahtumaan, joka on käynnissä Brysselissä. Ja eilenhän Tämä viikko avattiin täysistuntosalissa. Itse olin paikalla, Fannisteroi oli siellä. Ja huomisen kokouksessa on varmaan paljon tunteellisuutta alueiden komiteassa. Ja sitten saamme siltä varmaan ehdotuksia. Alueiden komitea haluaa kuulla mikä on Euroopan parlamentin suunnitelma liittyen tulevaan kohesiopolitiikkaan vuoden 2020 jälkeen. Sitten kolmas ilmoitusasia. Alueiden komitean järjestämä tapahtuma 28. syyskuuta. Bayerin edustustossa oli tapahtuma eli vahvempi uudistettu aluepolitiikka vuoden 2020 jälkeen. Ja ennen tätä konferenssia käsittelimme alueiden roolia, kun hallinnoimme tulevaisuutta, ja siis tämän järjestä alueiden komitea. 332 poliittista edust- alueiden edustajaa 22 jäsenvaltiosta allekirjoitti yhteisen julistuksen. Siinä vaadittiin, että jatketaan EUn kohesiopolitiikkaa kaikilla alueilla vuoden 2020 jälkeen. Allekirjoitukset annettiin Markkulalle, Kretsulle, suurhätiläs Javotsikille Slovakiasta ja myöskin minulle – tämän valiokunnan puheenjohtajana. Tässä ovat nämä allekirjoitukset, tämän painava kirja 232 allekirjoitusta alueelta. Ja annan tämän sihteeristölle ja kaikki teistä voivat sitten tarkistaa, mitkä omat maanne alueet tukivat tätä julistusta. Julistus on vahva, keskittynyt ja se koskee kohesiopolitiikan tulevaisuutta, eli tämä on siis sihteeristölle. Sitten vielä yksi ilmoitusasia. Viime viikolla Strasbourgissa meillä oli kokouksia komissiokollegion ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksen välillä koskien komission työohjelmaa vuodelle 2017. Kuten viime vuonnakin Kokous järjestettiin osissa. Tällä tavalla on helpompi tehdä työtä komission kanssa. Itse olin mukana kahdessa osiossa. Yksi liittyi monivuotiseen rahoituskehitykseen ja toinen sitten työpaikkoihin, kasvuun ja investointeihin. Ensimmäisessä vara, toisen puheenjohtajana oli budjettivaliokunnan puheenjohtaja ja komission jäsen Oettinger, koska varapuheenjohtaja Georgieva ei ollut paikalla silloin. Sitten toisessa yhteispuheenjohtajana oli komission varapuheenjohtaja Katainen ja työllisyysvaliokunnan varapuheenjohtaja parlamentista. Itse olin edustajana tässä toisessa osiossa. Ja täytyy sanoa, että tällä kertaa Keskustelimme kohesiopolitiikasta ja rakennerahastoista ja investointipolitiikasta. Ja korostimme rakennerahastojen roolia työpaikkojen luomisessa, kasvussa ja se on osa myöskin investointipolitiikkaa Euroopassa. Eli tässä olivat ilmoitusasiat Ja jos mitään kommentteja ei ole, niin voimme sitten mennä suoraan äänestyksiin. Eli tänään äänestetään yhdestä mietinnöstä ja yhdestä lausunnosta. eli asetuksen 1303-2013 muuttaminen eräiden rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta. Tämä liittyy artiklaan 24 ja artiklaan 120 kohtaan 3 nämä mahdollistavat korkeamman yhteisrahoitusosuuden maille, joilla on rahoitusvaikeuksia. Ja komissio on tehnyt ehdotuksen, joka pidentää tätä ajanjaksoa yhteisrahoituksen osalta. Artikla 24 koskee lähinnä Kreikkaa ja 120 kohta 3 ojennustaan Kyprosta. Minä olin esittelijänä valiokunnan nimissä ja edellisessä kokouksessa tehtiin periaatepäätös hyväksyä komission ehdotus ilman tarkistuksia. Neuvosto Koreper-kokouksessa 21. syyskuuta päätti hyväksyä komission ehdotuksen ilman muutoksia. Ja alueiden komitea ja talous- ja sosiaalikomitea myöskin tukevat komission ehdotusta. Ja lausunnon antaneet valiokunnat parlamentissa eivät ole esittäneet tarkistuksia. Budjettivaliokunnan valiokunta tukee lähestymistapaamme ja toiset valiokunnat, joita on toista kymmentä, ovat päättäneet olla laatimatta lausuntoa. Eli meillä on yksi ainoa äänestys tästä. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. No niin, meillä on tulos. Meillä on pieniä ongelmia täällä äänestyksen suhteen. Ai sielläkään ei toimi laite. Olen pahoillani. No, mutta päätämme äänestyksen. Ehkä te... Ai, toimiiko se nyt? Ai, teilläkin on ongelmia. Voisiko teknikko Toimiiko se?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 Anyway, I, I close the, the... No niin, äänestys päättyy. Äänestämme uudelleen. No niin, äänestetään uudelleen. Äänestys alkaa. Everything is okay? Everybody voted? The vote is closed. Äänestys päättyy. Kiitoksia. Hyväksytty. yksi puolesta. Kiitoksia. Sitten toinen äänestys. Euroopan strategisten investointien rahaston täytäntöönpano valmistelijan Bresso. Haluaisitko sanoa jotain? Tarkistuksen 96. Mukana on kompromissitarkistuksia, eli nyt voimme äänestää. Ensin kompromissitarkistus 1, äänet puolesta, vastaan, tyhjää, Hyväksytty. Sitten tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan sähköisesti tämä. Tässä salissa on vaikea nähdä tätä tulosta, eli tarkistus 14, sähköinen äänestys, äänestys alkaa. No, it's <laughs> The vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Mutta tämä nyt kuitenkin piti tarkistaa. Niin, Fannisteroi. Laskekaa kansanpuolueen edustajat, teiltä on yksi ääni liikaa. will now be out, and the rest and the rest stays. Okay, thank you. Niin yksi meidän jäsen pois ja loput jäävät. Amendment 15. Tarkistus 15. Toinen osa tarkistusta Äänet puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No, tarkistetaan. Eli tarkistus 15, toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissitarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää Tarkistetaan tarkistus 36. Sähköinen äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromistarkistus 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No, tarkistetaan. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten kompromistarkistus 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 51, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 59 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 62 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kai. No, tarkistetaan. Tarkistus 62. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromistarkistus 6. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromistarkistus 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 82 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 87 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Tarkistus 87. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 88-91. Ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatko tarkistaa? Hyväksytty. Sitten tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää. Ai se raukeaa, sori. Eli kompromistarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. hyväksytty. 32 ääntä annettu, 28 puoltoääntä. Kiitoksia. Eli äänestykset on nyt hoidettu. Sitten Siirrymme seuraavaan kohtaan. Tämä on Nilssonin lausunto. Arktista aluetta koskeva Euroopan unionin yhdennetty politiikka. Komissio ja EUn ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ovat julkistaneet yhteisjulistuksen, joka liittyy integroituun EUn arktista aluetta koskevaan politiikkaan huhtikuussa. AFET ja ENVI päättivät laatia valiokunta-aloitteisen mietinnön soveltamalla sääntö 55. Voisitteko lakata möykkäämästä siellä? Jos teillä on jotain tärkeitä keskusteluita, niin käykää ne salin ulkopuolella. Valmistelija Nilsson esittelee lausuntoluonnoksensa, jossa korostetaan aluekehitysaspekteja arktisessa kontekstissa. Ja määräaika tarkistusten jättämiselle on maanantaina 17. lokakuuta 17.30. Äänestämme lausunnosta toinen marraskuuta. Eli Nilsson, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitoksia. Aluksi täytyy sanoa, että on oikein hyvä, että meidän valikuntamme voi esittää lausuntonsa arktisista kysymyksistä. Yleensähän se on AFET, ja heillä on päävastuu tässäkin. Ja ympäristövaliokunta, jotka keskustelevat näistä kysymyksistä. Ei ole aina ollut niin, että aluevaliokunta on voinut esittää kantansa, mikä on puute. Alueellista silloin puuttuu alueellinen kehittyysnäkökulma, tai ainakin vaarana on se. Ja silloin sellaisen kuvan parlamentti antaisi sitten itsestään. Asian on niin, että tämä ei liity ainoastaan ulkopolitiikkaan, turvallisuuspolitiikkaan tai ympäristöpolitiikkaan – ei täällä asu vaan jääkarhuja ja turskia, vaan myös ihmisiä. Ja ihmisiä siellä on saamelaisia ja että Grönlannissa ja ihmisiä, jotka elävät yhteiskunnassa elämänsä niin kuin te, pyrkivät luomaan kestäviä yhteiskuntia, luoda työpaikkoja ja siksi tämä perspektiivi on tärkeä. Olen keskittynyt olennaiseen. Ja Euroopan alueellinen yhteistyö sekä sisällä että rajojen yli, EU-rajojen yli on äärimmäisen tärkeä arktiselle alueelle, niin että toimia voidaan rahoittaa. Ja pitkään me olemme työskennelleet Siin, sen puolesta, että EU voi liittyä arktisen neuvostoon. Sitten painotetaan myöskin Euroopan rakennerahastojen merkitystä arktisten alueiden eurooppalaisen osan kehittämisessä ja työpaikan luomiseksi. Näillä meidän täytyy myös mainita huonot puolet tässä. Täytyy kuunnella alueita ja yhteisöjä, joilla on paljon asiantuntemusta, ei ainoastaan omien alueittensa kehityksestä, vaan kysymyksistä, jotka koskevat ympäristöä ja turvallisuutta. Noilla alueilla ei asu niin paljon ihmisiä, mutta heillä on erittäin paljon tärkeää tietoa näistä alueista. Se, että meillä on pysyvä foorumi näille asioille, täytyy mainita – koska silloin tiedetään, että me kuuntelemme paikallistasoa tulevassa työssä. Otan myöskin, että tutkimusta täytyy vahvistaa, eikä kysymys ole ainoastaan ympäristöstä, vaan ekomatkailusta, kestävästä teollisuudesta, vihreästä teknologiasta ja tietotaidosta. Siellä on paljon yrityksiä, pk-yrityksiä, jotka, joilla on innovatiiviset yritysmallit ja työskentelevät ammatillisen teknologian parissa. Ja siihen täytyy kiinnittää huomiota valiokunnassamme. Ja meillä on vanha ehdotus perustaa eurooppalainen arktisen tietojen saatavuuden parantamiseksi Suomeen Rovaniemelle. Ja minusta tämä pitäisi luoda lukkoon tässäkin. Me pyydämme, että kehottamme komissiota toteuttamaan tämän keskuksen perustamiseksi tarvittavat toimet. Tässä on tämä lyhyt aluepoliittinen perspektiivi, jonka haluamme välittää muille valiokunnille. Jos teillä on ideoita tai ehdotuksia, mitä parantaa tätä, otan ne ehdotukset mielelläni vastaan, ennen kuin me sitten vähitellen tehdään loppuehdotus. Thank you. Thank you, Mr. Nils. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät. Olkaa hyvä. Kela, olkaa hyvä. Thank you very much, madam. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olen ikään kuin välitilassa. Ulkoasianvaliokunnassa olen täysjäsen ja sitten regivaliokunnassa täällä olen varajäsen. Mutta minulla on ilo tukea kollegani Sonia, kun hän tai hänen lähestymistavassaan yksi keskeinen asia tässä mielestäni on painottaa, että miten tärkeää eurooppalainen alueellinen yhteistyö on erityisesti arktiselle alueelle ja että sitä pitäisi jatkaa. Nytkin kun nykyinen monivuotinen rahoituskehys saatetaan päätökseen, siis vuosikymmenen lopussa, EPP voi myös tukea sitä ajatusta, että EU pitää olla arktisen alueen neuvostossa tarkkailijana. Se mitä tarvitaan, ja se sanotaan tekstissäkin, on paikallisten toimijoiden yhteistyön painottaminen. Paikallishallinnot ja yhteistyö myös niiden välillä. On hyvä saada palautetta niiltä ihmisiltä, jotka oikeasti siellä tekevät töitä. Pidän myös siitä ajatuksesta, että arktisella alueella innovointi on hyvin tärkeää. Sillä voidaan kompensoida ihmisresurssien vajaus. Silloin pitäisi tukea innovatiivisia liiketoimintamalleja ja teknologioita. Ja nyt kun olen ulkoasianvaliokunnan jäsen, niin sanoisin, että arktista aluetta ei voida pitää vain alueena, jossa on ystävällismielisiä kumppaneita, koska se on geopoliittinen alue, jossa on hyvin strategisia intressejä. Joskus niitä pelataan toisia vastaan esimerkiksi energia-asioissa ja liikenneasioissa. Eli aluepolitiikka molemmilla näillä osa-alueilla ei koske välttämättä pelkästään aluepolitiikkaa. Siihen pitäisi kuulua myös ulkoisen ulottuvuuden. ja siitä aionkin tehdä joitakin ehdotuksia. Koska, kuten tiedätte, Venäjä on hyvin olennainen toimija arktisella alueella. Nyt se rikkoo kansainvälisiä sääntöjä, joten sitä täytyy arvioida realistisesti. Ja sitä, että missä määrin tällaisella käyttäytymisellä on vaikutuksia EUn arktisen alueen politiikkaa, joko kielteisessä tai myönteisessä mielessä. Ja sitten viimeiseksi pidän siitä, että perustetaan tiedotuskeskus arktisen alueen asioista Suomeen. Minähän tulen Virosta. Se onneksi nyt ei ole niin lähellä arktista aluetta, mutta virolaiset voivat täysin tukea sitä, että keskus perustetaan naapurimaahan Suomeen. Kiitos. You and the next shadow rapporteur, Mr. Kiitoksia sitten Luer. Thank you, uh, Madam Chairman. And, uh... Kiitos, Rauha puheenjohtaja. Ja terveisiä kollegoille tässä vähän poikkeuksellisessa kokouspaikassa. Totean, että ECR-ryhmä, jolla on samanlaisia jäseniä ja taskalaisia jäseniä, tunnustaa tämän ehdotuksen, että luotaisiin eurooppalainen sidosryhmäfoorumi ja että laajennettaisiin verkostointia, jotta parantaisiin tietoisuutta, kapasiteetteja ja rahoitusta ja kansainvälisten projektien kehittämistä. Me toimme sitä, että nämä foorumit luotaisiin väliaikaiselta pohjalta ja halusimme, että komissio pitäisi työn aikataulussa ja budjetin puitteissa. Tämä ensimmäisen vaiheen 2017 loppuun saattamis päivämäärä on erityisen tärkeä. Merkittävä määrä kansallisia organisaatioita on jo arktisen alueen hallinnassa, ja niistä tärkein on arktinen neuvosto. Ja siellä on EU-maita, Tanska, Ruotsi ja Suomi ovat täysjäseniä ja aktiivisia jäseniä. Siksi erityisesti ECR halusi kunnioittaa noiden jäsenmaiden suverenia oikeuksia, kuten muidenkin neuvoston jäsenten oikeuksia e, ykkösluokan toimijana tuolla alueella. Ja se tunnistaa, että EU antaa rahoitusta etäisellä ja arkisella alueella, mutta tukee, että EUn tukeva rooli on, sen pitäisi olla täydentävää, eikä korvata jäsenmaiden toimia arktisessa neuvostossa. Myös tunnustamme, että arktinen neuvosto on ratkaisevan tärkeä. Arktiset alueet pohjakorjaa korjaa ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne ovat tieteellisesti ainutlaatuisen merkittäviä, erityisesti ilmastotutkimuksen kannalta. Ja meistä on tervetullutta, että tutkimusrahoitus on avaintekijä tässä sidosryhmien foorumissa. Me kuitenkin uskomme, että nykyiset suhteet, niitä pitäisi hyödyntää täysimittaisesti. Aika paljon on saatu aikaa viime vuosina. 200 miljoonaa euroa olemassa oleville tutkimus- ja kehitys toimille osana kuudetta ja seitsemättä tutkimuksen kehitty- puiteohjelmaa. Ja sitten meillä on myös rahoitusta projekteilla, jossa on ei-EU-jäseniä. EU e pitäisi ottaa yhteistyötä rahoituksessa, oppia läksynsä, jakaa tietoa ja lopuksi vetämäisen komission, että tämän EUn e arktinen tiedotuskeskus Ravaniemelle tehdään ajoissa ja nykybudjetin puitteissa. Kiitos. Thank you very much. And the next shadow... Kiitoksia. Sitten Takkula. Thank you, sir. If I... Kiitoksia. Jos nyt oikein ymmärsin, niin varmaan voin puhua suomea, koska Suomi on lähettänyt parhaat poikansa tuonne turkikoppiin. Eli jatkan suomeksi. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, haluan Alderyhmän puolesta kiittää kollegaani Jens Nilssonia hyvästä lausuntoehdotuksesta. Tiedonannossa todetaan arktisten alueiden olevan tasapainoinen ja yhteistyöhön pohjautuva alue, ja tämä on rakentava lähtökohta EU-politiikan eteenpäin viemiselle. On hienoa, että arktisten alueiden paikallisyhteisöjen asiantuntemus tiedostetaan. Aktiivisuuden ja tutkimuksen lisääminen takavat parempaa menestystä paikallisille yrityksille etenkin PK-yrityksille. Haluaisin todeta, että tiedonannossa, tiedonannossa mainitut rakennerahastot tukevat merkittävästi arktista toimintaa ja osaamista. Niiden avulla voidaan tasoittaa ongelmakohtia sekä luoda kasvua ja työpaikkoja. Rahastojen merkitys on tulevaisuudessa olennaisen tärkeä huomauttaisin että jatkossa tiedonanto voisi olla parempi jos se vain kattaisi euroopan arktiset alueet. vaikka keskustelu globaalilla tasolla on tärkeää eun olisi hyvä katsoa arktisia asioita omasta näkökulmastaan ja keskittyä käytännön ongelmiin omalla alueella. tiedonannon mukaan sidosryhmäfoorumi on erittäin hyvä mahdollisuus meille ja sitä kautta toimeenpano pysyy konkreettisesti euroopan arktisilla alueilla arktinen ekosysteemi on uniikki ja täynnä sekä haasteita että mahdollisuuksia. eun arktisen tiedotuskeskuksen avulla näitä seikkoja voidaan käsitellä pitkällä aikavälillä. pysyvän toimiston perustaminen suomen rovaniemelle osaltaan parantaa kommunikaatiota sekä tuo arktista aluetta koskevia tietoja paremmin saataville. nykytilanne on haastava mutta pohjoinen ulottuvuus on hyvä pitää hengissä. Pohjoinen ulottuvuus on rakentava keskustelufoorumi EUn ja kumppanimaiden Norjan, Islannin ja Venäjän kanssa ja, niiden, ja, ja näiden välillä. Ja lisäksi sen avulla voitaisiin viedä eteenpäin arktiselle alueelle tärkeitä energiatehokkuus- ja ympäristöhankkeita. Pohjoinen ulottuvuus liikennekumppanuus olisi myös erittäin tärkeää pohjoisten liikenneasioiden edistämisessä. Luonnollisesti tällä hetkellä pohjoisen ulottuvuuden toimintaa rajoittavat pakotteet Venäjän suhteen, mutta tärkeintä olisi kuitenkin pitää keskusteluyhteydet voimassa pohjoisen ulottuvuuden ja EUn jäsenmaiden välillä. Niin, arvoisa puheenjohtaja, hyvät kollegat, edelleenkin haluan todeta, että Jens Nilsson on tehnyt hyvää työtä ja uskon, että tästä tulee hyvä ja on jo tulossa hyvää raporttia. Erityisen iloinen olen siinä, että, siitä, että laitetaan nyt vähän voimavaroja tuohon, että tuo pysyvä toimisto saadaan pian perustettua Euroopan kauniimpaan kaupunkiin, minun kotikaupunkiini Rovaniemelle. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Sitten Hape Skörlätsin puolesta. Ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos. Visų... Kiitos rouva puheenjohtaja. Hyvät kollegat, ensinnäkin kiittäisin lausunnon laatijaa hyvästä työstä. Me vihreät tuemme useimpia ehdotuksia lausunnossa. Mehän puhumme valtavasta potentiaalista arktisella alueella työllisyyden mielessä, mutta samaan aikaan täytyy miettiä kestävyyttä kestävä kehitys ja kestävä työllisyys ovat arktisen alueen kasvun perusta. Tätä periaatetta täytyy kehittää innovaation ja tutkimuksen mielessä. Ja eurooppalaisia rahastoja täytyy käyttää näihin tavoitteisiin. Sitä täytyy tässä lausunnossa painottaa kunnianhimoisten kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen ei ole mahdollista, ellei kiinnitetä asianmukaista huomiota hallinnon laatuun. Täytyy ottaa paikallisyhteisöt mukaan päätöksentekoon ja päätösten toteuttamiseen, eli yhteistyö paikallishallintojen kanssa on tarpeen. Mielestäni ei tarvitse toistaa sitä, että paikallisviranomaiset ja hallinnot ymmärtävät paikalliset tarpeet, tarpeet parhaiten. He tuntevat potentiaalin ja haasteet alueella. Sen vuoksi, jos tätä tasoa ei oteta mukaan, emme pysty luomaan tehokasta eurooppalaista arktisen alueen politiikkaa. Ehdotan, että kiinnitämme enemmän huomiota alueiden väliseen yhteistyöhön arktisella alueella. Täytyy aloittaa aloittaa ensinnäkin rajat ylittävästä yhteistyöstä. Täytyy kiinnittää enemmän huomiota siihen, että suojellaan hauraita ähm, ympäristöjä. Politiikalla täytyy myötävaikuttaa kestävään kehitykseen arktisen alueen eurooppalaisella puolella, mutta myös muilla arktisen alueen osa-alueilla. Näin täytyy pyrkiä vaikuttamaan EUn yleiseen ilmastonmuutospolitiikkaan. Eurooppalaiset rahastot voivat olla tehokas tapa myötävaikuttaa ja täydentää jäsenvaltioiden ja kumppanien ponnistuksia, jotta saavutetaan ne tavoitteet, joita meillä on. Pahoittelen väryesittelemme puolesta siitä, että hän ei päässyt tänään paikalle. Kiitos. Thank you. And Ms. D'Amato. Kiitoksia Mato Grazie, Presidente. Io ringrazio... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitoksia kollegalle tästä lausunnosta. Haluaisin korostaa, että yhdessä kohdassa erityisesti kollega on korostanut, että artikla tämä täytyy ottaa huomioon, kun mietitään tutkin, tutkimusta, kestävää matkailua, teknologiaa. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä erityisesti PK-yrityksille, jotka käyttävät innovatiivisia liiketoimintamalleja. Olen samaa mieltä, mutta täytyy kuitenkin lisätä, ettei saa unohtaa ekologista arvoa tällä alueella. Ja täytyy katsoa, miten ilmastonmuutos on vaikuttanut alueen tilanteeseen. Kohesiopolitiikalla vuoteen 2020 mennessä meillä on prioriteettialueita ja siirtyminen vähähiilisempään talouteen liittyy tähän, eli olisi tärkeää, että kaikissa kansallisissa ja alueellisissa ohjelmissa otetaan huomioon se, että meidän täytyy siirtyä kohti uutta energiamallia, joka on todella kestävä ja innovatiivinen. Tällä alueella on hyvin paljon amerikkalaista ja eurooppalaista liiketoimintaa ja se uhkaa monia lajeja ja se vähentää sitten ekojärjestelmän monimuotoisuutta. Eli me tuemme sitä, että on tällainen foorumi, mutta meidän täytyy katsoa yhden kansalaisjärjestön pyyntöä. Kyseessä on Greenpeace, joka on pyytänyt, että arktisella alueella täytyy kiinnittää huomiota kaikkeen louhostoimintaan. Thank you, thank you very much. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näytä olevan. Nielsen, haluatteko vielä loppupuheenvuoron? Ai, ai anteeksi vielä. Ehkä ensin kuulemme vielä komission edustajaa ja sitten voitte vastata. Niin, tämä oli minun virheeni. Eli Jorocevic ja Kirillo edustavat Euroopan komissiota. Olkaa hyvä. Yes, thank you. Boris from the External Action Service. Kiitos. Olemme ulkosuhdepalvelusta. palvelusta. Ja haluaisimme kiittää teitä tästä keskustelusta, joka on äärimmäisen hyödyllinen, koska me työskentelemme yhdessä komission palveluiden kanssa laatiessamme tätä yhteistä tiedonantoa. Ajatuksena oli panna rakentavaa yhteistyötä arktisella alueella. Tunnemme geopoliittisen kontekstin, mutta Alueellinen yhteistyö näiden maiden kesken, myös Venäjän kanssa, toimii hyvin. Ja tämä pätee myös arktiseen neuvostoon. Olemme viime viikolla Portlandissa. Olen tällainen ad hoc tai de facto tarkkailija. Ja näemme, että Kanada ja Yhdysvallat, Venäjä, Suomi, Ruotsi, Tanska, Islanti, Norja, tekevät erittäin hyvää yhteistyötä. Ja jännitteitä on hyvin vähän tuolla foorumilla. On myös muita foorumeita, joissa teemme yhteistyötä. Meillä on tämä pohjoinen ulottuvuus, joka on tällainen politiikkakehikko, joka tässä jo mainittiinkin. Meillä on myös Barents arktinen, Barentsin arktisen alueen neuvosto, jossa EU on Venäjän Norjan ja Islannin kanssa jäsen. Ja siellä meillä on aktiivista yhteistyötä. Meillä on myös rajat ylittäviä yhteistyöohjelmia myös Venäjän kanssa. Ja ne toimivat. Ja ideana on selittää tämän vähäisen jännityksen alueena, koska meillä on yhteisiä etuja ja yhteistyöhalukkuutta – ja tämä näkyy myös EUn globaalissa turvallisuusstrategiassa, joka viittaa useamman kerran arktiseen alueeseen. palaisin myös Euroopan arktiseen alueeseen sen merkitykseen. Meidän tiedon alueemme pyrkii kattamaan napapiirin alueen kysymyksiä, jossa monen maan välinen yhteistyö on tärkeää ja Pariisin sopimus ja sen täytäntöönpano ovat prioriteetteja, mutta me ehdotamme myöskin, että meillä olisi tämä sidosryhmäfoorumi juuri siksi, että voisimme koordinoida toimia ja edistää investointeja alueella. Ja tämä sidosryhmäfoorumi toimii. Ja meillä on iso tapaaminen todennäköisesti ensi kesäkuussa ja se on Suomessa. Ja tämä on virstan pylväs arktiselle sidosryhmäfoorumille. Ja lopuksi sanoisin, että tässä tiedonannossa me ympäristön suojeluun ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämisen ja ilmastonmuutoksen vähentämisen. Me asetamme sen samalle tasolle kestävän kehityksen kanssa, johon kuuluu myös tuki alkuperäiskansoille ja nämä ovat tärkeimmät prioriteetit kansainvälisen yhteistyön kanssa, jota jo painotinkin hieman. Ja yhteinen työ, arktisella alueella haluamme tehdä, sitä tukee tutkimus ja kehitys, mikä on äärimmäisen tärkeää. Kuten tiedätte, meillä oli Washingtonissa arktisten ministeriöiden tiedekokous syyskuussa ja sen järjesti Valkoinen talo. Ja siellä oli yhteinen julkilausuma, joka allekirjoitettiin tapaamisen jälkeen. Ja EU antoi panoksensa ja oli siellä yhtenä pääallekirjoittajana. Siinä painotettiin, että horisontti 2020 EUsta on yksi tärkeimmistä arktisen tutkimuksen tukijoista. olemme sitoneet 40 miljoonaa euroa arktisen tutkimuksen tukemiseen. Ja kaikki arktiset valtiot ja osanottajat pitivät tätä hyvänä asiana Washingtonin kokouksessa. Ehkäpä lopetan tähän ja annan puheenvuoron kollegalle. Okay, so my name is Joanna Kiruvo and I work in... Joanna Kiruvo regiopääosastolla. meillä on kolme näkökohtaa. Ensinnäkin halusin kiittää kiittää kovasti siitä, että Interregin merkitys on tunnustettu. Kiitos kovasti siitä, että yhteistyön arvo on tunnustettu. Luotamme myös tukeenne tulevissa neuvotteluissa. Halusin sanoa, että regiopääosastolla meillä on kahdeksan ohjelmaa, jotka ovat merkittäviä alueen kannalta. Kaksi ohjelmaa, mainstream-ohjelmat Suomelle, kaksi Ruotsille ja neljä Interreg Kaksi on rajat ylittäviä ja kaksi ylikansallisia. Ne toimivat oikein hyvin ja tehokkaasti. Jos luitte tiedonannon, niin ehkä näitte, että on yksi Interreg-ohjelma, joka mainitaan erityisellä painolla. Se on saanut suuren tehtävän, koska tiedonannossa todetaan, että pohjoinen perifeerinen ohjelma tuo yhteen hallintoviranomaisten verkoston ja sidosryhmiä eri alueellisista kehitysohjelmista EU-puolella arktista aluetta. Koska vastaan hallintovirkamiehenä ohjelmasta, niin mielelläni voin kertoa, että työt on aloitettu. Asiat sujuvat hyvin, työryhmä on, eikä se koske pelkästään meidän ohjelmia, vaan myös ulkoisia ohjelmia, joihin kuuluu Venäjä, nekin ovat myöskin työryhmässä Eli niille, jotka ovat kiinnostuneita tästä arktisesta ohjelmasta, toin hyvin kirjoitettuja raportteja, mielenkiintoisia. Eli silloin saa tietää, että kuka tätä pilottihanketta johtaa, jossa tuodaan yhteen eri rahoituslähteitä. Nilsson. Kiitoksia ja sitten Nilsson, olkaa hyvä. Kiitos ja kiitos tuesta. Huomaan tässä että lausuntoa voidaan parantaa. Voimme muotoilla kysymyksiä, jotka koskevat kestävyyttä ja kestävää kehitystä paremmin. Olen myös iloinen siitä, että monet teistä tuette alueiden välistä yhteistyötä tällä alalla. Itse olin mukana ja aloitinkin verkosto, joka koski eh, pohjoisen harvaan asuttuja aloitetta ja nykyisistä ohjelmista. Voi sanoa, että niitä voidaan parantaa, katsoa, että miten voidaan tehokkaammin toimia. Tältä osin se olisi hyvä. Ja silloin kyse ei ole pelkästään hallinto, hallinnosta jäsenvaltiossa, vaan myös paikallinen ja alueellinen taso on mukana keskusteluissa. Epäilen sen sijaan vähän sitä, että otetaan mukaan tähän lausuntoon ulkoisia kysymyksiä kun tässä on kaksi vastaavaa valiokuntaa, ulkoasiat ja ympäristövaliokunnat, ja jotta me olisimme uskottavia lausunnossamme, niin ei pitäisi puhua niistä asioista, joista nämä valiokunnat käsittelevät. Eli meidän täytyy pitäytyä siitä, mikä on regivaliokunnan toimivalta. Se on kyllä ihan tarpeeksi tärkeää. Jos pidämme kiinni omista kysymyksistämme, niin meitä kuunnellaan paremmin. Eh, mieluummin kuin, että aletaan käsitellä kysymyksiä, jotka kuuluvat toisten valiokuntien toimivaltaan. Mutta otan huomioon tietysti kaikki eh, ehdotukset, joita teiltä tulee, niin saadaan lausunnosta vieläkin parempi. Thank you. Thank you very much. Uh... Kiitoksia. Keskustelu on päättynyt. Määräaika tarkistuksen jättämiselle on maanantaina 17. lokakuuta 17.30. Sitten seuraavaksi esityslistalla on varapääjohtajan Nicholas Maturin esitys Hän on täällä varttia oli kymmenen. Eli meillä on tässä runsas 10 minuuttia kahvitaukoa. Eli jatkamme varttia yli 10.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

Da. Ja, ja ono nikad ne spominjem uopće da ima djecu, to bilo što su nisu znali. Da, ma ja isto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

odlično, plego, ajde, nije tako kreativno, ja bio, ali ne, nema novih ideja, nažalost, ali je super, dečko, kad smija, uvijek ljudi ga vole, šta ljudi znaju? on sad realizira sve projekte, on se uspio na tešku što sad ići, neovisno vladi koji ide, ne znam, na kraju krajeva, jer se ide po inerciji, znači, to super. Tako da ja nemam problema s tome quando Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Niin, käykää paikoillenne. Jatkamme esityslistalla. I'd like to welcome Mr. Nik- Toivotan tervetulleeksi Nikolas Martinin, joka on komission alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston varapääjohtaja. Tämä on merkattu myöskin tähän esitykseen. 14. syyskuuta komissio hyväksyi omnibusehdotuksen se on osa ehdotuksia, jotka liittyvät monivuotisen rahoituskehyksen väliarviointiin. Tällä tavalla korjataan varainhoitoasetuksesta ja lisätään yksinkertaistamista, vähennetään hallinnollisia taakkoja niitä, jotka hallinnoivat EU-hankkeita niin edelleen. Ehdotuksessa on myöskin alakohtaisia säädöksiä, erityisesti kohdissa kohdasta 262 eteenpäin. Ja ne ovat paljon muuta kuin yksinkertaistamista ja ne muuttavat monien perustekstien soveltamista. Tämä on erittäin tärkeä teksti täällä parlamentissa. Tällä hetkellä mietitään eri valiokuntien vastuualueita näissä kysymyksissä. Ja valiokuntien puheenjohtajien kokouksessa viime viikolla Strasbourgissa asiasta keskusteltiin ja palaamme näihin sitten 25. lokakuuta. Eli nyt olisi mielenkiintoista kuulla ehdotuksia, jonka esittelee komission asiantuntija. Ja tällä tavalla voimme sitten luoda mielipiteemme näistä ehdotuksista. Eli Martin, teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kiitos kutsusta tulla valiokuntaan tänään esittelemään komission ehdotusta. Nyt on tietysti oikea hetki se tehdä. Antaa yleisselityksiä siitä, mitä olemme ehdottaneet ja miksi. Tietysti minulle on aina suuri ilo tulla valiokuntaan. Aion keskittyä muutoksiin kohesiopolitiikassa – mitä on ehdotettu ja mikä vaikuttaa kohesiopolitiikan sääntelykehykseen. Mutta asiayhteyden osalta sanon, että tämä on osana komission pakettia, joka liittyy väliarviointiin ja äh, monivuotisen rahoituskehyksen tarkasteluun. Näin se liittyy kovastikin tiedonannon teemoihin, uudet haasteet ja joustavuus ja keskittyminen budjetin varojen käytössä. Avainkohdat ovat se, että mitä voidaan tehdä, jotta toimeenpanoa voidaan nopeuttaa rakenne- ja investointirahastoissa. Mitä voidaan tehdä, että toimeenpano on yksi, yksinkertaisempaa ja että siinä keskitytään tuloksiin enemmän. Tässä asiayhteydessä komissio ehdotuksensa tekee ja kuten tiedätte, se on suuri niin sanottu omnibuspaketti. Siinä on monia osatekijöitä. Siinä muutetaan varainhoitoasetusta ja sitten myös sektorikohtaisia sääntöjä. Ihan tarkoituksella tehtiin se yhtenä pakettina, koska kun varainhoitoasetusta muutetaan, muutetaan myös sektorikohtaisia sääntöjä, niillä on vuorovaikutusta keskenään ja sitten suorituskeskeisyys ja yksinkertaistaminen ovat kattavia teemoja. Keskityn niihin osatekijöihin, jotka liittyvät erityisesti kohesiopolitiikkaan ja rakenne- ja investointirahastoihin. Neljä teemaa on minulla esillä näissä diakuvissa. Hallintorasenteen vähentäminen edunsaajille, synergioiden parantaminen EU-välineissä, sitten lisätään joustavuutta investointeihin jäsenvaltiossa ja virtaviivaistetaan menettelyjä. Eli on myös tärkeitä uusia elementtejä, joissa otetaan huomioon erityisesti se, että meillä on nyt esirahasto, jota ei ollut silloin, kun lainsäädäntö hyväksyttiin. Mutta myös justeerataan vähän, koska lainsäädäntöprosessiin kuuluu olennaisesti, että jälkeenpäin näkee, että joitakin säännöksiä on, jotka olisivat voitu tehdä selkeämmiksi ja yksinkertaisemmiksi. Tietysti otamme huomioon myös korkean tason työryhmän työn. Se äh, seuraa ja valvoo yksinkertaistamista. Siellä on tullut ehdotuksia ja suosituksia, jotka on otettu mukaan. Sitten solidaarisuusrahastosta mainitsen yhden erityisen säännöksen myöhemmin myös. Aloitetaan sitten siitä, mikä on äh, kaikkien sydäntä lähellä hallintorasitteen vähettäminen edunsaajille, niin että rahastoja saadaan, varoja saadaan käyttöön helpommin. Tässä muutokset liittyvät tähän yksinkertaistettuun kuluoptioon, eli miten edunsaajat voivat käyttää rahastoja ilman, että kaikki laskut kustakin käytetystä eurosta täytyy olla aina saatavilla. Tiettyjä säännöksiä meillä tästä on tietysti jo ollut. Ja se, mitä nyt ehdotuksessamme teemme, on laajentaa niitä ja äh, virtaviivaistaa. Esimerkiksi otetaan ylärajaa pois kiinteämääräisille summille. Se oli yksi vaihtoehto, mutta sitä on rajoitettu, sen käyttöä nyt sitä rajoitusta ei enää ole. Ja sitten yksi osatekijä saattaa olla keskustelua aiheuttava. Teemme pakolliseksi sen, että yksinkertaistettua kuluoptiota käytetään pienille toimille. Eli jäsenvaltioita ja hallintoviranomaisia todellakin painostetaan käyttämään tätä. Heidän täytyy käyttää jompaa kumpaa yksinkertaistettua menettelyä, jos kyseessä on toimi, joka on alle 100 000 euroa Olemme virtaviivaistaneet ETC-säännöksiä, jossa siis laskettiin henkilöstökustannuksia prosenttiosuutena muista suurista kustannuksista ja toisinpäin. Olemme virtaviivaistaneet jotain sellaista, jota sovellettiin aiemmin vain sosiaalirahastoon niin, että on mahdollistettu se, että muut tukikelpoiset kustannukset lasketaan prosenttiosuuksina henkilöstökustannuksista. ehkäpä vähän innovatiivisempia tapoja sitten yksinkertaistetuille kustannuksille ja siitä, että keskitytään maksuissa tuloksiin. Käytetään budjettiluonnosmetodia, joka on räätälöity budjetti toimille. Ja mahdollista on, että sitä käytetään kaikille rahastoille. Ja sitten varainhoitoasetuksesta otetaan yhteiseen äh, rahastoja koskevaan asetukseen säännös, jonka mukaan rahoitusta voidaan liittää tiettyihin ehtoihin. Tämä on yksi tavoista, joiden myötä maksut voidaan liittää tuotoksiin ja tuloksiin ja niiden aikaansaamiseen. Sitten komissio saa lopulta mahdollisuuden luoda eräänlaisen äh, yksinkertaistetun kustannuksen niin, että se koskee tiettyä tointa tai sektoria, ja siinä sanotaan, että tämä on metodologia delegoidulla säädöksellä, sitä justeerata, ja sitä voitte sitten käyttää, ja voitte olla varmoja, että se hyväksytään. saatatte muistaa, että yksi innovaatio yhteisien säännöksien asetuksessa oli yhteinen toimintasuunnitelma. Näin osa ohjelmasta voitiin ottaa erilleen ja toteuttaa se e, tulosperusteisella järjestelmällä. Ongelma on se, että ajatus oli hieno, mutta kukaan ei tarttunut siihen. Joten ajattelimme, että intressiä ei ollut ja sen vuoksi täytyi selkeästi tehdä muutoksia, jotta siitä tulisi käyttäjäystävällisempi. Koska meidän mielestämme tämä on tärkeää testausta eri tavoille toteuttaa rahastoja tuloksien aikaansaamisjärjestelmä eräänlainen on helpotettu niin, että enimmäismääriä on helpotettu niin, että paljonko se on osuus, paljonko osuus on julkisesta tuesta, ja sitten voidaan pilottihankkeella testata. Siihen olemme ehdottaneet ensimmäiseen yhteiseen toimintasuunnitelmaan ei tule minimivaatimuksia, eli se voidaan tehdä todellakin hyvin pienimuotoisissa toimissa, kokeilla. Olemme sisältövaatimuksia yksinkertaistaneet, olemme säätäneet niin, että ei tarvitse erillistä ohjauskomiteaa, yhteiselle toimintasuunnitelmalle, vaan voi käyttää ohjelman yleistä seurantakomiteaa. Eli virtaviivaistettu on yhteisten toimintaohjelmien toteuttamista, minkä pitäisi tehdä niistä houkuttelevampia. Ja sitten kun nämä muutokset ovat voimassa, niin, niin tuemme niiden toteuttamista ja teemme yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta niitä testataan pilottihankkeissa koska se voisi olla hyödyllinen malli, jonka varaan ehkä kaikki haluaisimme rakentaa 2020 jälkeen ja käytännön kokemusta tarvitaan siinä mielessä. Tässäpä siis ensimmäinen osuus, kun halutaan vähentää hallintarasitetta. Nyt sanoisin jotain yhteisvaikutusten parantamisesta. Ja tällä valiokunnalla on ollut suuri osuus tässä asiassa. Olemme tarkastelleet tätä monilla osa-alueilla, horisontti 20, 20 ja niin edelleen. Yksi uusista osatekijöistä, kuten mainitsin, on esirahasto. Sehän tuli voimaan vuosi sitten vasta. Ja yksi esillä olleista asioista on tarve varmistaa, että on hyvä täydentävyyden taso eri rahastojen ja uuden esi, uuden välineen välillä jota investointipankki hallinnoi. Ja koska emme tienneet tästä, emme pystyneet rakentamaan sisään niitä osatekijöitä, jotka olivat mahdollistaneet sen, että nämä kaksi välinettä saavat hyvän artikulaation. Tietysti olemme esitteen valmistaneet siitä, miten se voi, voidaan tehdä, mutta todellakin oli toiveita siitä, että olisi tehty tästä helpompaa. Ja hetken päästä selitän täsmällisemmin lähestymistavan siihen. Sitten eri mittakaavassa myöskin hienosäädimme ehdotustamme säädöksestä, jonka mukaan sama toimi voi saada rahoitusta monista eri lähteistä. Ja tämä oli yksi niistä tavoista, jonka myötä eri rahastot voisivat tehdä yhteistyötä horisontti 20 kanssa esimerkiksi, koska yksi operaatio voi saada rahoitusta kahdesta lähteestä, mutta yksi ongelma oli sitten tarkastuksista kuluille. Ja tätä on yksinkertaistettu sanomalla, että se voidaan tehdä prorata perusteella. Eli sanotaan, että 70 prosenttia toimesta tulee ohjelmasta, jossa on aluekehitysrahaa, ja loput 30 prosenttia voi tulla eri ohjelmasta tai eri rahastosta, kuten Horisontti 2020 ja tai tutkimusmaailmasta. Tässä vähän hieno säädetään, jotta voidaan yksinkertaistaa itse toimintaa tai operaatiota. Sitten yksityiskohdat siitä, miten yhdistetään eri, eri rahastot esir, esirin kanssa. Ja se, mitä ehdotuksessamme näkee, on sen, että itse asiassa on kaksi vaihtoehtoa. Aloitan sitten siitä, mitä voidaan kutsua klassiseksi vaihtoehdossa, jossa hallintoviranomainen haluaa käyttää varoja eri ohjelmasta ja sitten laittaa ne yhteen niiden investointien kanssa, jotka ovat käytössä esiristä, eli perustuen keskusteluun tietysti investointipankin kanssa. Ja se, mitä olemme ehdottaneet, on, että siellä, missä yhdistelmä saadaan, niin sillä voidaan aloittaa tiettyjen erityissääntöjen käyttö, ja siitä koskee uusi nimenomainen artikla. Eli se on yksilöity uudeksi tavaksi rahoitusvälineiden käyttöön erityissäännöillä, minkä myötä on helpompaa ottaa käyttöön yhdistelmä kahden välineen välillä. Ja nyt, jotta voitaisiin saada takeet sille, että että eri rahastoja käytetään. Olemme ehdottaneet, että pitäisi olla kynnys siinä suhteessa, että mikä on enimmäisosallistuminen, koska pointtinahan on saada yksityisinvestointeja mukaan. Ja sitten kun tätä eri rahaa tulee mukaan, niin haluamme varmistaa, että on perusteltua se, että saadaan tähän rahoitusvälineeseen mukaan tämä ensimmäinen osuus. Yleisesti ei yli 25 prosenttia äh, kokonaiseduista loppuedun saajalle niin, että on enemmän joustavuutta sitten vähemmän kehittyneille alueilla. Sitten on sääntöjä, joilla virtaviivaistetaan. Eli niin, että on, nämä kaksi välinettä on yhteisissä säännöissä yhdessä, minkä myötä sitten sitten on yksinkertaisempaa se, että saadaan ennakkoarviointi, yksinkertaistetaan raportointia. Sen myötä voidaan saada 100 prosentin yhteisrahoitus. Se tarkoittaa, että hallintoviranomainen voi tulla investointifoorumille, joka on perustettu esivälineessä, eli ja niin edelleen. Eli saadaan yhtä yksi viitepiste sovellettavien sääntöjen käyttämisellä. Sitten on täytynyt puuttua vielä yhteen asiaan. Esirin vuoksi. Koska kyseessä on uusi väline, joka on eräänlainen hybridi. Siinä mielessä, että se on vähän yksityisiä julkisen välimaastossa. Kun investointipankki investoi normaalilla tavalla, niin investointia pidetään yksityisenä osuutena. Ei julkisena rahana, vaan yksityisenä rahoituksena. Tietysti kun jäsenvaltio käyttää eri rahaston rahoja, niin se on julkista rahoitusta. Esir on vähän siinä välissä, koska eu budjetista tuetaan esiriä, niin sitä pidetään julkisena osuutena, mutta siltikin sehän tulee investointipankilla samalla tavalla kuin muut investoinnit. Ja sen vuoksi tässä oli puutte siinä, miten tätä pitäisi kohdella, jos näin haluaa asia ilmaista kun tietynlaisia rakennevälineitä on mukana, joissa täytyy sallia erite, eriytetty kohtelu eri investoijille. Ja sen vuoksi meidän on täytynyt kirjoittaa uudelleen artikla, joka asiaa koski, jotta voidaan olla täsmällisiä siitä, että miten esiriä kohdellaan. Ja erityisesti se tarkoittaa sitä, että nyt on, tai siis siellä selvennetään yksityiskohtaisesti mahdollisuutta käyttää eri varastoja ikään kuin kattamalla ensimmäinen vaje. E, eli tämä ensimmäinen erä teknisessä mielessä. Tämä on yksi tärkeistä mahdollisuuksista laajentaa edelleen Esirin toimeenpanoa EUn kautta, tai e, kautta EUn, eikä keskittää sitä niin paljon niille alueille, jossa riskitaso on helpompi siinä suhteessa, että hankkeet ovat kannattavia. Eli tämä on tärkeä muutos oikeusvarmuuden ja selkeyden osalta, mikä onkin tarpeen, jotta investoijia saadaan mukaan. Tässä ensimmäinen vaihtoehto. Sitten on toinen vaihtoehto, joka on avautunut sen vuoksi, että varanhoitoasetuksessa on uusi artikla 125. Siinä on kaksi osaa. Ja puhun siitä osasta, jonka myötä jäsenvaltio voi käyttää osan sen eri osuudesta ja palauttaa se EU-budjettiin, jotta sitä voitaisiin käyttää esirin riskinkantokykyyn. Siis sehän on vain mahdollisuus jäsenvaltiolle esittää pyyntö, että osa eri osuudesta siirretään takaisin EU-budjettiin, jotta sitten voidaan kasvattaa rahoituksen tasoa, jolla halutaan tukea esiriä ja sitä myötä lisätä investointipankin investointikykyä. Tässä tapauksessa tietysti siirretty allokaatio otetaan eri kehyksestä pois täysin. Ja sitten sen seurauksena investointi, investointi kasvaa, ja sitä voidaan käyttää ilman, että se olisi osana normaali ohjelmointiprosessia ja normaalien sääntöjen soveltamista. Ja jotta artikla 125 saadaan toimimaan käytännössä. Olemme ehdottaneet siihen sitten yhteisen sääntöjen asetuksessa erityistä artiklaa, jossa määriteltäisiin, miten tämä toimisi, niin että jäsenvaltio jättää pyynnön, jossa on määräaika, määrä, päivämäärä, jonka myötä voidaan, johon mennessä voidaan tehdä ohjelmamuutosehdotukset. Ja tietysti tämä voi toimia vain tulevien määrärahojen osalta, jotka joita ei ole sitoutettu budjetissa. Sitten on joitakin muita muutoksia, jotka liittyvät rahoitusvälineisiin, joita haluaisin selittää teille. Varmaankin muistatte, että yhteisten sääntöjen asetuksessa meillä oli suuri osa säännöksiä rahoitusvälineistä, jotta voitiin varmistaa, että olisi selkeät säännöt, jo sitä pidettiin tarpeellisena, jotta voidaan saada aikaan rahoitusvälineiden suurempi käyttöaste. Sitähän ajettiin takaa. On nähty, että on tarve yksinkertaistaa jotenkin näitä säännöksiä, sallia suurempi joustavuus kuin alun perin. Ja ensimmäinen pointti on tärkeä sisältömuutos, ja se liittyy rahastonhallinnoijien valitsemiseen. Tietysti rahastonhallinnointi on palvelu, ja se, sitä koskee sen vuoksi julkisten hankintojen direktiivi, eli täysi menettely sopimuksen antamisesta rahastonhallinnoitsijalle jäsenvaltiossa investointirahasto ja pankki ovat perussopimussäännösten vuoksi poikkeuksia tästä. Se, mitä olemme ehdottaneet, on se, että sopimus annetaan rahaston hoitamisesta niin, että jäsenvaltio voi tehdä sen kansalliselle kehityspankille. Eli tarkoituksena on nyt sitten kansalliset kehityspankit asettaa samalle viivalle kuin investointipankki, jos ne täyttävät tietyt ehdot tietyt jäsenvaltiot tätä erityisesti pyysivät ja se on myös osatekijä, joka on tullut esille korkean tason työryhmässä, joka käsittelee yksinkertaistamista. Mielestäni tämä voisi olla yksinkertaistamisen tapa. Näin rahastojen hallinnointia voidaan yksinkertaistaa, niin jäsenvaltiot voivat antaa sopimuksen suoraan rahaston hallinnoimisesta omille julkisesti omistetuille pankeille, jotka on perustettu tätä tarkoitusta varten. Ja toinen osatekijä liittyy pk-yritysaloitteeseen. Muistatte, että se tuli esille neuvotteluprosessissa myöhään. Siinä liikkeelle panevana voimana oli erityisesti tarve tarjota likviditeettiä yrityksille. Alku oli itse asiassa aika hidas. Se tuli aika myöhään esille prosessissa ja sen valtiot olivat jo joitakin päätöksiä tehneet, mutta kuitenkin. Nyt se on lähtenyt liikkeelle ainakin viisi jäsenvaltiota sitä käyttävät pk-yritysaloitetta ja sitä pidetään kovastikin vaivan arvoisena, että laajennetaan mahdollisuutta käyttää sitä ihan äh, kauden loppuun. Eli on muutoksia, jonka myötä tämä onnistuu ja sitten vastaavat muutokset voidaan tehdä liittyen asiantuntijoiden arvioihin. Tässä olisi siis vielä yksi käytössä oleva väline jäsenvaltioille, jolla voidaan tukea pk-yrityksiä. Ja sitten vielä muutama tekninen osatekijä se on enemmän hienosäätöä, jossa voidaan nähdä, että on tarve selventää mm, ja varmistaa joidenkin säännösten toimivuus auditoinnissa. Ehdotamme eri menettelyä, jonka jäsenvaltiot voivat luottaa raportointiin, joka tulee auditoijilta investointipankista välttää päällekkäisyyksiä auditoinneissa Olemme selventäneet erityisen kohdan rahoitusoikaisuista, josta on vain individuaalinen säännöllisyys eikä tarvitse nettokorjauksia rahoitusvälineen tasolla. Sitten negatiivinen korko, sitä ei aikana ajateltu, koska muutama vuosi sitten se ei ihan ollut näköpiirissä, mutta nyt se on ja sen vuoksi täytyy laatia säännös, jonka myötä negatiivista korkoa voidaan takaisinmaksetusta varoista rahoittaa. Ja sitten hieno säätö myös raportoinnissa, jossa mielestäni oli pälkäisyksiä. Eli kaiken kaikkiaan kaikista muutoksista, jotka CPR liittyvät, niin kaksi pääosaa on nyt toinen yksinkertaistaa kustannuksia ja toinen rahoitusvälineitä. Sitten siirryn kolmanteen osuuteen, se on joustavuus. Tässä on useita osatekijöitä yhteisen säännösten asetukseen otettu erityissäännös, jonka mukaan kaikille raha- varast- varoille ja rahastoille pitäisi olla mahdollisuus eh, rahoittaa maahanmuuttoa ja pakola- eh, turvapaikkakysymyksiin liittyviä hankkeita. Myös ERDF-asetuksessa otetaan huomioon että sen pian. Siirryn tuohon viimeiseen kohtaan. Olemme virtevaistaneet kumppanuussopimusmenettelyjä, koska haluamme varmistaa, että kumppanuussopimus on elävä asiakirja. Sitä täytyy päivittää säännöllisesti. Tiettyjä epävarmuuksia oli menettelyistä, niitä on selvennetty. Keskimmäinen luettelema kohta koskee artiklan 125 kohtaa varainhoitoasetuksessa. Jäsenvaltioille on yleinen mahdollisuus siirtää varoja esiristä takaisin EUn budjettiin, jotta sitä voidaan käyttää muissa EU-välineissä. Ja tässäkin on otettu säännös yhteisten sääntöjen asetukseen, jonka myötä se on mahdollista. Eli sitten jäsenvaltio voisi muun muassa siirtää osan rahoitusosuudesta, jos sen mielestä se ei pysty käyttämään sitä optimaalisesti normaalin ohjelmoinnin puitteissa se siirretään takaisin EU-budjettiin. Se voidaan käyttää sitten esimerkiksi tutkimustoimien tukemiseen Horisontti 2020-ohjelman kautta. Muutama muutos on tehty myös EA, ERDF-asetukseen, tai niitä ehdotetaan. Ensimmäinen liittyy näkökohtaan, jonka esitin siitä, juuri, että mahdollistetaan investoinnit maahanmuutto- ja turvapaikka-asioihin. Nyt ehdotetaan nimenomaista investointiprioriteettia, jolla katetaan tuki integroitiin ja vastaanottoon pakolaisille ja turvapaikanhakijoille Tästäkin saadaan selkeyttä ja varmuutta varojen käytöstä näihin tarkoituksiin. Ei niin, että se olisi nyt poissuljettu, mutta tämän myötä saadaan paljon selkeämpi kehys ja vältetään kaikki oikeudelliset e- epäilyt siitä, että millä säveltämisalalla voidaan tehdä ja on otettu mukaan indikaattoreita, jotka liittyvät varojen käyttöön. Ja sitten useat jäsenvaltiot ovat ottaneet esille kysymyksen, että rajoitus infrastruktuuritukiin kulttuuri- ja matkailuinvestoinneissa oli rajoitettu pienen eh, mittakaavan infrastruktuuriin joistakin jäsenvaltioista. Tämä oli ihan ongelmallista siinä mielessä, että ei ollut, ei ollut selkeää sitä, mitä se tarkoittaa ja ettei olisi liikaa rajoituksia. Pieni mittakaava on sieltä poistettu. Lisää joustavuutta on myöskin tuloja tuottavissa toimissa. Se oli yksi osa-alueesta, joilla Yritimme saada selkeät säännöt aikaan. Lisäosatekijöitä on otettu mukaan, jotta jäsenvaltiot voivat fiksata omat kiintiöt summansa kansallisella tasolla, erityisesti osa-alueilla, joissa äh, se on vaikea tehdä EU-tasolla, kun tietoja ei ole käytössä. Jos tiedot ovat käytössä, niin sitten jäsenvaltio voi määrätä kiinteän summan, kiinteän määrän ja mm, sitten on kasvatettu poikkeuksia nettosaatavien äh, poistamiseksi tai vähentämiseksi. Ja sitten on operaatioita selväksi raho- äh, erityisesti kalastusalan rahastosta poistettu. Ja sitten aika tärkeä hieno säätöelementti suurissa hankkeissa. Olemme ottaneet käyttöön uuden, nopeamman menettelyn, jolla suuria hankkeita käsitellään niin, että on riippumaton laatuarviointi niin, että komissio sitten voi käsitellä ne hyvin nopeasti. Mutta näimme niin, että oli lannista jäsenvaltioille käyttää tätä nopeaa menettelyä, koska he eivät voineet öö, ottaa mukaan maksuvaatimukseen suuria hankkeita koskevia kustannuksia ennen komission päätöstä, eli tehtiin muutos poistaa tämä itse asiassa, kun tätä lannistetta ei tietysti haluttu mukaan. Sitten muutama muu muutos, joka tulee hienosäädöstä. Selvennetään joitakin kohtia, joissa oli vaikeuksia, jotka liittyivät luonnollisen henkilömääritelmään, makroalueellisen strategian määritelmään, välittäjäelin, siihen liittyvä terminologia, etiet, kumulatiivisuus, tuom, toimien tukeminen ohjelma-alueen ulkopuolella. Käytännössä myöskin tärkeä asiakirjojen säilyttämisen asia. Yksinkertaistamista oli sekin, että niitä voidaan säilyttää sähköisessä muodossa. Tuli joitakin epäilyksiä esille, että oliko se sanamuoto siitä tarpeeksi selkeä. Se on nyt tehty täysin selkeäksi. Siis tekninen tuki, lisääntynyt joustavuus sen käyttämisessä ja selvennetty enimmäismääriä on tehty selväksi että ETC-hankkeiden osalta, että hallinnointi ja varmentaminen voidaan tehdä samassa elimessä, muutamia selvennyksiä viestintämääräyksistä ja joitakin ristiviittauksia. Sitten ESF-asetus, sitä on vähän tiukennettu, koska se, mikä sosiaalirahastosta oli yksinkertaistamisesta, yksinkertaisista kustannuksista, sitä on valtavirtaistettu ja vähän siivottuneita indikaattoreita siinäkin. Sitten lopuksi mainitsin alussa, että tuli muutos solidaarisuusrahastoon. Se on ikään kuin budjetisointi, että tähän asti ei ole ollut solidaarisuusrahastolle budjettia. Se on ollut pro PM-merkintä ja sitten aina kun on haluttu solidaarisuusrahaston varoja käyttää, niin on muutettu budjettia. Nyt on ehdotus, että pitäisi olla osittain budjetointi, jossa olisi vuosittainen budjettiosuus, tietty summa, joka voidaan sitten ottaa käyttöön. Tämä ei vaikuta menettelyihin siinä mielessä, että neuvosto ja parlamentti budjettiviranomaisina äh, varojen käyttöönoton hyväksyvät kussakin tapauksessa. Mutta sitten ei tarvitse lisäbudjettia tehdä kullakin kerralla. Tässä siis katsaus muutoksiin. Jotkut ovat hyvin tärkeitä sisältömuutoksia, jotkut vähänkin, vähän enemmän teknistä justeerausta, eli, äh, mutta yhteisenä tarkoituksena on yksinkertaistaa ja parantaa sääntelykehystä. Nyt on tietysti tärkeää se, että neuvottelu, lainsäädäntöprosessi johtavat siihen, että muutokset hyväksytään ja että se sujuu mahdollisimman saumattomasti ja nopeasti, koska tarkoituksena on, että se vaikuttaisi 2014-2022 ohjelmiin ja että paras vaikutus olisi sitten eh, silloin, jos ne ovat voimassa mahdollisimman nopeasti. Kiitoksia. Thank you. Thank you, Mr. Ma- Kiitoksia, Martin. Kiitoksia tästä yksityiskohtaisesta esityksestä. Tämä odottaa, kuinka monimutkaisia nämä ehdotetut muutokset ovat. On hyvin hankala ymmärtää, millaisia nämä muutokset ovat eri aloilla, koska tämä koko ehdotus on niin monimutkainen. Eli kollegat, kuka haluaa ensimmäisen puheenvuoron Kreilokalta? Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia Martin tästä esityksestä. Tässä nyt kerrottiin hiukan tästä alkuvaiheesta. Se, mistä te nyt puhuitte, niin kaikkea voin tukea. Tässä on nyt se mahdollisuus, että voidaan yksinkertaistaa ja vähentää byrokratiaa. Meidän täytyy totta kai toimia mahdollisimman nopeasti tällä saralla. Mutta suoraan sanottuna täytyy vielä todeta, että on merkillistä, että komissio on sitten esittänyt tämän omnibusmenettelynä. Tietysti tämä liittyy varainhoitoasetukseen. Mutta se, mitä tässä on ehdotettu, menee hyvin pitkälle kohesiopolitiikkaan sisälle ja se muuttaa asioita, joita ei voida noin vain yksinkertaistaa. Ja tässä muutetaan hiukan myöskin tätä politiikkaa. Parlamentti varmasti tukea näitä ehdotuksia, eli varoja hankkeisiin, jotka liittyvät pakolaisiin, turvapaikanhakijoihin. Se on ihan selvää mutta tämä on hyvin syvällinen poliittinen muutos koesiopolitiikassa ja myöskin aluekehitysvaliokunnassa. Tämä liittyy yhteispäätösmenettelyssä tehtäviin päätöksiin. Ja muistan hyvin ne kiivaat keskustelut, joita käytiin aluerahastosta. Olin itsekin mukana kolmikantaneuvotteluissa kun käsiteltiin kysymyksiä sen suhteen, kuinka paljon kulttuuri muistomerkkeihin varataan määrärahoja. Ja me teimme selväksi sen, että me halunneet antaa mitään jättisummaa esimerkiksi museoille, vaan meidän pitää käyttää näitä varoja intensiivisemmin muihin hankkeisiin, jotta voidaan luoda työpaikkoja. Ja jotta saadaan aikaan kestävää talouskehitystä. Tietysti parlamentti on ehkä muuttanut mieltään. Sitä en halua ennakoida, mutta tämä on päätös, joka pitää tehdä tässä valiokunnassa – ja myöskin jäsenvaltioiden pitää käsitellä näitä kolmikantaneuvotteluissa. Ja tässä omnibusmenettelyssä ei, tämä ihan ole selvää. Eli meidän pitää koordinaattorien kokouksessa vielä käsitellä tätä ja miettiä tätä. talousarvion valio, valvontavaliokunnassa tehdään työtä ja sitten kuvitellaan, että kaikki on niin tiiviisti kietoutuneita yhteensä, että meidän täytyy jatkaa samalla tiellä. Mutta sitten ei varmisteta, että kolmikantaneuvotteluissa ministerit tapaavat valiokuntien edustajia, ei pelkästään meidän valiokuntamme, ja sitten sen mukaisesti lähtevät neuvottelemaan. En myöskään usko, että tämä hidastaisi menettelyä. Aluekehitysvaliokunta on osoittanut usein, että se pystyy toimimaan hyvin tehokkaasti ja neuvottelemaan. Meidän täytyy tässä edetä nopeasti ja meillä on tämä suuri omnibusmenettely menettely mutta jos jossain valiokunnassa asiat eivät etene, niin sitten kaikki asiat jäävät jumiin. Meidän täytyy katsoa eri valiokuntien vastuukysymyksiä. Siellähän saattaa käydä niin, että jonkun asian käsittely kestää vähän pidempään, mutta sitten kaikki muutkin asiat jäävät jumiin. Eli yhdessä meidän täytyy sitten miettiä tätä menettelyä, koska – Näen kyllä, että tässä on tärkeitä asioita, joita voimme tukea tästä ehdotuksesta. Ja sitten tarkemmin haluaisin katsoa, no ehkä tämä on vähän epäkunnioittava kysymys, mutta minä sanoin, että kohesiopolitiikassa yhteisrahoitus ei saa nyt liittyä tähän Junckerin suunnitelmaan, koska parlamentillehan on luvattu Junckerin suusta, että hänen investointiohjelmansa ei sitten <clears throat> vie rahoja tältä, vaan sitä kautta voidaan saada jopa 17-kertaisesti näitä investointeja yksityiseltä puolelta. Mutta jos tähän tulee tosiaan yksityisiä varoja, niin sitten meidän täytyy tehdä myöskin rakennerahastoista investointeja. Tämä nyt ei ole se lähestymistapa, joka alun perin oli valittu. Ja voisitko kertoa, millä tavalla nämä komission ehdotukset etenevät? Vai onko kyse tosiaan lisäsynergiasta, jota tällä hetkellä vielä ei ole kunnolla näkyvissä? Kiitos. Thank you very much. The next... Kiitoksia. Sitten Novakauf. Thank you very much, sir. Paljon kiitoksia, puheenjohtaja. Aluksi haluaisin sanoa, että olen tyytyväinen, koska täsmälleen vuosi sitten parlamentti hyväksyi päätöslauselman koskien yksinkertaistamista. Olen tyytyväinen siitä, että täsmälleen vuoden kuluttua meillä on ehdotus joka on askel siihen suuntaan. Olen varma, että näin valtava ehdotus myös herättää kysymyksiä. Ja minulle tärkein on, miten tämä työn virtauttaminen järjestää neuvostosta. koska ehdotuksenne koskee yli 15 äh, asetusta ja siellä on parisataa sääntöä. Voisiko komissio palotella ehdotuksen ja sitten ha- hakea asiantuntijaa, neu- asiantuntijoiden neuvoja? niistä, koska tässä vaikuttaa, täällä on joitakin ehdotuksia, jotka eivät näytä kuuluvan esimerkiksi aluekehityksen alaan. Sitten tässä on pakolaiskysymyskin otettu esille. Ja mielestäni meidän pitäisi tehdä erittäin selväksi, millaisen menettelyn me tähän asiaan puutumme. Meidän täytyy käyttää EU-varoja seurattavasti. Ja mikä on projektin suunnitteluaikataulu? Mitä te odotatte? Selkeitä vastausta ja tässä vaiheessa varmaan voi antaa, mutta jotain näköaloja haluaisimme kuulla. Meillä on jotakin muitakin ehdotuksia. Ja nyt yksinkertaisesti on vaikea aihe. Erityisesti toimii elimien välisissä keskusteluissa. Ja korkean tason yksinkertaistamistyöryhmään nimessäkin on jo 12 sanaa. Elin, joka on vastuussa yksinkertaistamisesta, sen nimi on monimutkainen. Tämä on pieni pikkuesimerkki, mutta antaa kuvaa sitä, kuinka kovaa työtä tämä on. Olisiko hyvä luoda tämmöinen rankinglista yksinkertaistamisvaatimuksista ja luotella alueet, jotka tarvitsevat eniten. Voitte tehdä rankingin alueista, jotka alueesta, joiden pitäisi saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Koska yksi, minusta yksi alue, joka hyötyisi tästä e, eniten, on auditointi. Jos meillä on riskipohjainen auditointi, silloin sellaiset edunsaajat, jotka suoritukset ovat hyviä, niitä pitää siellä auditoida vähemmän. Ja ne alueet, joissa on enemmän riskiä. En puhu nyt sanasta petos, mutta enemmän riskiä. Niitä pitää seurata enemmän. mä vähentäisin edunsaajien taakkaa. Ja lopuksi kun puhumme yksinkertaistamisesta ja mm, oikeudellisen keikon muuttamisesta monella alueella, niin mä haluaisin nähdä tiekartan siitä, miten näitä pannaan jäsenmaissa. on puhumme siitä, että tämä hyväksytään, muutokset hyväksytään tavalla tai toisella. Mutta miten ne sitten täytäntöönpannaan jäsenmaissa? Miten nämä hyödyttävät edunsaajia ja miten ne vaikuttavat ihmisten elämään? Tämä the four Kiitos, tämä Letic. Kiitoksia. Kiitoksia tästä esityksestä. Nämä ovat hyviä ehdotuksia. Mehän kaikki haluamme nopeuttaa esivarojen käyttöä jäsenvaltioissamme. Ja jotta voimme nopeuttaa tätä, niin meidän täytyy yksinkertaistaa sääntöjä. Olen huolissani kaikista näistä muutoksista, jotka liittyvät sääntöihin, eli vauhdittavatko ne oikeasti täytäntöönpanoa ja mitä Euroopan komissio aikoo tehdä, jotta näistä säännöistä tulisi helpompia panna täytäntöön. Millä tavalla aiotte tehdä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa, jotta todellakin tämä voidaan panna täytäntöön? Nämä yksinkertaiset kustannusvaihtoehdot ovat hyviä. Näistä siis tulee pakollisia, se on hieno asia. Mutta jos sitten katsomme, mitä tähän mennessä on tehty jäsenvaltioissa, niin monissa ei ole käytetty näitä yksinkertaistettuja vaihtoehtoja. Mistä tämä johtuu? Sain kuulla, että jos keskitytään näihin yksinkertaistettuihin kustannusvaihtoehtoihin, niin sitten valvonta on hankalaa. Siellä ei vieläkään keskitytä tuloksiin, vaan näihin panoksiin, ja tämä on täysin ristiriitaista – Eli jollain tavalla meidän pitäisi parantaa koko järjestelmää, jotta pystymme todellakin panemaan täytäntöön kaikkia näitä muutoksia. Minäkin pidän synergiasta ja tästä ajatuksesta, millä tavalla voidaan yhdistää eri rahastoja. Mutta meillä on ollut monia työryhmiä, erilaisia kuulemisia Euroopan parlamentissa koskien synergiaa erityisesti mitä tulee näihin eri rahoisiin ja horisontti 2020 hankkeeseen. Ja meillähän on ollut ongelmia erilaisten sääntöjen suhteen. Esimerkiksi horisonttihankkeessa on erilaisia sääntöjä, jotka liittyvät valtion tukeen, mutta sitten siellä on erilaiset tilintarkastussäännöt kuin muissa rahastoissa, ja näitä on hankala yhdistellä. Te myöskin korostitte tätä esityksessänne, mutta millä tavalla sitten ratkaistaan tämä, jotta todellakin voidaan panna täytäntöön näitä uusia sääntöjä, joiden pitäisi auttaa meitä panemaan näitä sääntöjä paremmin täytäntöön. Kiitos. Kiitoksia sitten Demato. Grazie, Presidente. Kiitoksia. Haluaisin kiittää pääjohtaja siitä, että hän on täällä ja että hän tuli selittämään meille tätä työtä, jota on tehty. Minulla on vielä pari selvitystä jotka haluaisin kuulla. Kun ajatellaan ESIR ja eri rahastojen välistä synergiaa, niin me olemme todenneet, kun on puhuttu tästä lisäarvosta ja sen tuloksista, tässä sanotaan, että odotukset pohjautuvat en arvioihin eikä niitä ole mitenkään taattu. Ja no käytännössä ESIR on luotu sen jälkeen, kun tämä asetus on lyöty lukkoon. Ja tässä on suuntavivoja, jotka liittyvät synergian luomiseen. Mutta eikö ole vaarallista, että tässä nyt ehdotetaan muutoksia asetukseen, ja joka sitten suosii tätä esirahaston täydentävyyttä? Tästähän puuttuu läpinäkyvyyttä, kun ajatellaan näitä kriteereitä, joiden pohjalta hankkeita valitaan, tai kuinka paljon varoja näihin hakeisiin myönnetään. Ja sitten yksi kysymys. Eli tässä on puhuttu investointiprioriteeteista liittyen pakolaisiin ja maahanmuuttajien. Ja te sanotte, että tällä tavalla voidaan auttaa maahanmuuttajia ja pakolaisia. En nyt halua olla tunteeton. Itsekin tulen maasta, joka kannattanut paljon vastaan näitä ihmisiä mutta esimerkiksi Etelä-Italiassa ja Kreikassa on jo nyt huomattava kriisi. Ja siellä halutaan hyödyntää nyt sitten kohesiopolitiikkaa, jotta päästään tästä kriisistä eroon. Ja jos käytetään näitä varoja sitten näihin ongelmiin, nehän eivät koske ainoastaan näitä alueita, vaan se koskee koko Eurooppaa. Joten mielestäni tämä on aika riskialtista näille alueille ja näiden alueiden taloudelle. Kiitos. Thank you. I do not... Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei näy. Onko kysymyksiä, huolen tuomioita? Martin, sitten on vastausten vuoro. Well, Kiitos erittäin relevanteista kysymyksistä. Yritetään vastata niihin. Aloitan tästä institutionaalisemmasta. Miksi meillä on kokonainen paketti ja mitä siitä seuraa? Lähtökohtana on, että komissio tekee ehdotuksen osana ää, äh, puolen välin uudelleenarviointeja. Ja tiedonannoissa selitetään tämä perustelu. Ehkäpä on hyvä muistaa, että yksi kohtaamistamme riskeistä on se, että parlamentin eri valiokunnissa käydään erilaisia keskusteluja ja neuvostossa komissiossa myöskin eri rahastoista ja eri budjettivuosista. että tämä on yksi syy, minkä vuoksi meistä nämä saumat eivät pidä kauhean hyvin. Ja meillä on erilaiset säännöt, horisontti 2020 ja IFSlle ja tätä näkyy muuallakin. Tämä on ymmärrettävää sikäli, että kaikki työskentelevät omalla alueellaan. Komissio pyrkii koordinoimaan asioita, mutta tekninen osaaminen on kussakin pääosastossa ja komissio tekee ehdotuksensa ja emme koordinoi niin hyvin kuin voisimme, niin että meillä olisi mahdollisimman harmonisoitu lähestymistapa. Eli kannattaa myös muistaa, että komissio pyrkii ottamaan askeleen eteenpäin ja lähentämään eri lähestymistapoja. Ja on ehdottanut asetusta, ja tämä heijastuisi sitten eri sektoreiden säännöissä. Ja mahdollisimman johdonmukaiseen, mahdollisimman loogisen säännöstön edut täytyy muistaa. Tämä on yksinkertaistamista, sillä loppukäyttäjä ei ole niin kiinnostunut, tuleeko rahoitus sieltä tai täältä. Ja haluat yksinkertaiset menettelyt varojen hallinnotaan. Toki osa muutoksista on erittäin teknisiä ja tarvitaan teknistä osaamista niiden analysoimiseksi. Ja epäilemättä valiokunnalla ne on avain rooli näiden ehdotusten analyysissä. Teillä on syvä asiantuntemusta olemassa olevasta lainsäädännöstä ja ehdotetuista muutoksista sitä kautta. On parlamentin tehtävä päättää, miten tehdä tämä parhaiten. Sitten pari sanaa Esifistä ja EFSistä. Kun puhumme Junckerin suunnitelmasta tai Euroopan investointisuunnitelmasta, kohesiopolitiikalla on paikkansa siellä. Siihen viitataan yhtenä rahoitusvälineenä, jolla lisätään investointeja työpaikkojen kasvun luomiseksi. Tiedonanto tiedonannossa mainittiin, että pyrimme tekemään varankäytöstä mahdollisimman tehokasta. Ja osana tätä pyrimme lisäämään rahoitusvälineiden käyttöä. Tästä meillä on uusi EFSI-säännöstö, uusi väline, joka lisää investointeja työpaikkojen kasvun aikaansaamiseksi. Ja EFSin ja muiden rahastojen tavoitteet ovat sikäli yhtenäiset, että rahastojen pyritään, rahastoja pyritään käyttämään mahdollisimman täydentävällä tavalla, toiseen tukevalla tavalla. Tästä on hyötyä tästä ehdotuksestamme sekä infrastruktuuriinvestoinnissa investoinnista voi tulla elinkelpoinen äh, sen jälkeen, kun ensin saadaan asusta EFSiltä ja sitten voidaan käyttää rahoitusvälineitä tai muuta rahoitusta, suoraa rahoitusta. Ja tämä näkyy, miten pk-yrityksiä tuotaan yhdistämällä EFSiä ja ESA-rahastoja ja myös 2020 varoja. Mielestäni kannattaa miettiä kaikkia mahdollisuuksia yhdistellä eri rahoitusvälineitä. Ja toisen suuntaan tietysti täytyy tarkastaa, että EPSI voi hyödyntää rikkaimpien alueiden lisäksi vähemmän kehittyneitä ja köyhimpiä alueita. Ja on vaikeampi saada yksityisiä investoja mukaan, kun riskit ovat korkeammat ja yksi keino on hyödyntää isää rahoitusta riskin vähentämiseksi. Eli tässä on meidän poliittisia tavoitteita varojen käytössä. On meidän edussamme saada jastamaan mahdollisimman hyvin, mutta Toki tässä on turvakeinoja eli kynnyksiä. Mutta tämä tapahtuu ainoastaan, jos ohjelmien johto on sitä mieltä, että eri rahastojen yhdistäminen on sopivaa. Eli nämä tavoitteet täytyy asettaa myös osaksi ohjelmien päämääriä. Ja sitten maahanmuuton ja pakolaisten tukeminen. Ei ole niin, etteikö varoja voi käyttää sosiaalirahastoon, varoja voi käyttää. Ja komissaarimme kehottekin RDF-varojen aloitteettomisvarojen käyttöä myöskin investointeihin, joilla puututtaisiin maahanmuuton haasteisiin. Ja tällä kertaa me pyrimme valvomaan selkeämmän perustan, koska jos olemassa olevia säännöstöjä tulkitsee, niin herra kysymys, onko se mitä ollaan tekemässä, onko se sääntöjen mukaista. Ja tietyt sanamuodot vähentävät riskejä. on viranomaisten tehtävä viime kädessä päättää, haluatko käyttää tätä mahdollisuutta, haluatko ohjata rahoja haasteiden ratkaisemiseksi. Mutta meistä on mielekästä luoda hyvät raamit sille. Sitten infrastruktuureiden skaala, investointien skaalaaminen – Ideana ei ole, että avaisimme kukkaronöörit niin, että minkä kokoisia projekteja tahansa voisi tukea. Emme tuo esimerkiksi kulttuurimonumentteihin sijoittamista itsensä vuoksi. Siinä täytyy olla joku kytkös alueellisen strategiaan työpaikkojen luomiseen. Mutta turismin tapauksessa varmasti on niin. Alueen taloudelliseen kehittämiseen voi hyvin kuulua joidenkin rakennusten tai monumenttien tukeminen. Se on mahdollista. Ja tämä, niiden, näiden projektien pieni koko on aiheuttanut aikaisemmin vähän ongelmia. Sitten synergiat. Miten voimme pitää huolta siitä, että yksinkertaistaminen toimii käytännössä? synergialla rajansa. Valtionapu on mitä on. Emme ote 20 mennessä muuta valtionapusääntöjä. Ne pätevät rakennerahastoihin. Valtionapusäännöt eivät koske horisontti 2020 suoraa tukea. Tästä voidaan keskustella 2020 jälkeisenä aikana, mutta sitä emme voi muuttaa. Voimme kuitenkin puhua jostakin erityiskohdista. Elmer, tämä erinomaisuusmerkintä. Meillä on selkeä tulkinta siitä, mitä valtion apua voidaan antaa toiminnoille, jotka täyttävät horisontti 2020 kriteerit. Eli siinä valtion apu puhua kestävän nopeutetusti niissä tapauksissa. Ja e- EUn rahoitusvälineitä ei myöskään tarvitse allistaa valtion aputarkastukselle. Ja jollain tavalla me tartumme tähän ongelmaan sitten valtion apuun liittyvän kustannusten yksinkertaistaminen. Olen samaa mieltä, että näitä täytyy tehdä. Tällaista rahoitusta on enemmän käytetty sosiaalipuolella kuin aluekehityksessä ja siihen pitää tarttua ja olemme sitä mieltä, että kun nämä säädökset on hyväksytty, annamme paljon tukea jäsenvaltioille ja olette aivan oikeassa siinä, että täytyy varmistaa, että tilintarkastajan kanssa käydään sellainen ha- harjoitus, että he tietävät, miten auditointia sitten tehdään. Ja sitten auditointiriskistä esitettiin kiinnostava näkökulma. Ja pitäisikö meidän kohdistaa tarkemmin avosaajan. Meillä on toisaalta johdon kontrollointia ja sitten auditointi jälkeenpäin. Johto, johdon kontrollin pitäisi olla riski suuntautuneita, ettei vierailla kovasti sellaisten edunsaajien luonne, joiden riski joiden riskit ovat alhaiset, mutta auditointi on systeemiauditointi. Kysymys ei ole yksityisistä, se koskee yksityisiä edunsaajia, vaan systeemiä. Meillä on säännöstä, joissa auditoija voi antaa lausuntonsa tilastollisen otoksen pohjalta. Käytän raettua kontrollia emme voi määritellä, mikä on tilastollisesti pätevä otos tai populaatio, mutta raatettu auditointi on mahdollista. Ja sitten aikataulu. Kuten aluksi totesimme, on tärkeää tehdä nopeasti. Tavoitteena varmasti on, että muutokset hyväksytään ensi vuoden keskivaiheella. Ja kaikkien toimijoiden pitäisi työskennellä siinä hengessä, että me voimme hyödyntää 2014-2020 ohjelmia mahdollisimman paljon. Ja Martin. Kiitoksia. Tämä oli mielenkiintoista keskustelua. Vähän kevyempää ennen koordinaattorien kokousta ja tulevaa työtä silmällä pitäen. Kiitoksia, kiitoksia tästä esityksestä ja kiitoksia, että olitte valiokuntakokouksessamme. Eli nyt julkinen osuus kokouksesta päättyy ja pyytäisin valiokunnan jäseniä, joilla ei ole oikeutta olla koordinaattorikokouksessa, pyytäisin teitä lähtemään kokoussalista ja sitten jatkamme koordinaattorien kokouksella.